pan predsedající uh, no niin kollegat istunto jatkuu. Haluan toivottaa tässä tervetulleeksi presidentin ja komission jäsenen. Pyydän, että käytte istumaan. Äänestykset alkavat kello 17, joten meidän täytyy pitää kiinni aikataulusta. Ensimmäinen asiaesityslistalla on yhteiskeskustelu vastuuvapaudesta 2017 ja meillä on yhteensä 53 mietintöä tätä keskustelua varten. Kuusi esittelijää, edustaja Ajala Sender, edustaja Valli, edustaja Schmidt, edustaja Koon, edustaja Sarvamaa ja edustaja Dlabajova. Toivotan tervetulleeksi Klaus Heiner Lehnen, tilintarkastustuomioistuimen presidentin. Hienoa, että olet täällä meidän kanssamme. Ja nyt tämän sanottua, niin voimme tarkastella pöytäkirjojen hyväksymistä eilisen istunnon pöytäkirjojen hyväksym, hyväksyntä ja tekstit on saatavilla. Onko kommentteja? Ei ole, joten pöytäkirjat on näin ollen hyväksytty. Ja siirrymme sitten ensimmäiseen asiaan, josta jo ilmoitin. Käyn tässä nyt läpi nämä 53 mietintöpaperia ja pyytäisinkin nyt esittelijä Ajala Senderiä käyttämään puheenvuoron. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, presidente. Eh, Kiitoksia puhemies. Suuret kiitokset. Haluaisin tervehtiä täällä tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä herra Leeniä. Ja olen myös iloinen siitä, että paikalla on täällä tänään neuvosto. Ja haluaisin toki tervehtiä myös Oettingeriä. Eh, tämähän on nyt viimeinen tämän vaalikauden vastuuvapausmenettely, joka koskee vuotta 2017. Kyseessä oli merkittävä vuosi Euroopan budjetin kannalta, mutta myös nyt 2019 on tärkeä vuosi, koska meillähän on tässä tulossa vaalit 26. toukokuuta viikolla – ja se tulee olemaan avainasemassa Euroopan tulevaisuuden kannalta. Siksi onkin tärkeää luoda katsaus näihin vuosiin, 15 vuotta omalta osalta, niin kun kyseessä on kolme vaalikautta. Siellä olemme tehneet yhdessä työtä. Tämä parlamentti on tiukalla tavalla, mutta kuitenkin avautuen muitakin toimielimiä vastaan pyrkinyt toimimaan niin, että Euroopan unionin talousarvio toteutettaisiin asianmukaisella tavalla päätösten mukaisesti ja että noudatettaisiin arvoja ja periaatteita, jotka sen pohjalla on varmistaen myös säännön ja laillisuuden mukaisuuden mukaiset vaatimukset. Leene täällä edustaa tilintarkastustuomioistuinta. Haluaisin kiittää häntä korvaamattomasta tuesta. Siitä on ollut valtavasti hyötyä. Tämä on nyt toinen vuosi, kun va- tarkastuslausuma ei ole kielteinen ja tämä avaa mahdollisuuksia eh, tielle, jossa selkeästi voitaisiin todeta kansalaisille, että tämä työ kannatti tehdä, koska nyt tällä ajalla on voitu valtavasti vähentää virheiden määrää mutta kuten tilintarkastustuomioistuin toteaa ja niin kuin komission kanssa olemme asiaa analysoineet ja todenneet, että on myös uusia haasteita horisontissa. Nämä kaikki rahoitusvälineet, kysymykset, esimerkiksi niitä on varsinainen ekosysteemi, sitten nämä uudet erilliset rahastot, jotka ovat myös mahdollisuus, ja sitten julkiset hankintakilpailut tai muut tulevaisuuden haasteet, kuten puolustus, ilmastonmuutos, tai muut perustavaa laatua olevat kysymykset edellyttävät eh, mm, kaiken viisautemme ja tiukan toimintatapamme. Tänä vuonna olemme siis pyrkineet, että tämä mietintö olisi mahdollisimman helposti ymmärrettävissä niin, että ne, jotka lähtevät vaaleihin ja myös kansalaiset voisivat lukea, millä tavalla on päästy eteenpäin, missä haasteita ja ongelmia vielä on jäljellä. Olemme tehneet työtä tämän eh, suoran hallinnoiden kanssa, se on yksi komission hoidettavista ongelmista ja olemme puhuneet myös jaetusta hallinnosta. Siinä on tehty paljon edistystä ja onkin todettava neuvostolle, että neuvostossa on päästy pikkuhiljaa suurista ongelmista yli ja myös tämä välillinen hallinnointi kysymys. Siellä on näitä rahastoja ja virastoja ja uusia muotoja ja siinä puolessa on vielä, vielä tätä Euroopan unionin budjetin valvontaa kehitettävä. Haluaisin kiittää valiokuntaa ja sihteeristöä ja kiittää kaikkia jäseniä ja ryhmien sihteeristöjä. Heistä on ollut paljon apua. Täällä tuli pari asiaa, uutta asiaa. Ensinnäkin, ensinnäkin Olafin väärinkäytökset, kun kyseessä on IMGin järjestäminen ja sitten eturistiriidat, jotka liittyvät komission pääsihteerin asemaan. Tähän voimme vielä päästä tässä keskustelussa ja keskustelun päätteeksi vastaan siihen. Now I would ask, uh... Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi sitten edustaja Valli. Hänkin on esittelijä. Hän saa neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä oikein hyvästä yhteistyötä ja haluaisin kiittää komissiota, tilintarkastustuomioistuinta ja investointipankkia. He ovat antaneet erittäin paljon hyödyllisiä tietoja tähän. Euroopan unioni pyrkii kehittämään, ma- kehittämään kolmansien maiden tilannetta. tämän tärkeän tavoitteen. Luvut ovat hyvin merkittäviä on tärkeää, että valvotaan näitä summia ja tuloksia. Haluaisin aivan aluksi käsitellä yhtä kaikkein tärkeimmistä asioista, nimittäin sitä, että tilintarkastustuomioisten vuorokki vuosikertomuksessa on todennut, että vuonna 2017 maksujen virhe on 4,5 prosenttia. Tämä on erittäin huolestuttava luku. Halusimme sitä korostaa tässä mietinnössä toimet, joista löytyy eniten virheitä, koskevat äh, ennaltaehkäisyjä ohje- äh, äh, näitä ohjelmien tukia, jäsen, kansainvälisille järjestöille annettuja tukia ja jäsenvaltioiden delegoituja summia. Me, meidän olisi valvottava paremmin valintamenetelmiä ja sopimusten mistä Pääosaston on val, vahvistettava valvontaa ja tuloksellisuuden tarkastusta, kerättävä selkeää ja kattavaa tietoa. Haluaisin muistaa, että vuonna 2004, 2017 annettiin 860 miljoonaa euroa näihin tarkoituksiin budjettituen kautta. Tarvitaan mitattavissa olevaa valvontaa näiden maiden kohdalta. Tarvitaan myös konkreettista toimintaa, jolla voidaan korruptiosta ja petoksesta päästä eroon. Riskit ovat suuria. Meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota eh, veron vilpiin, veron kieltoon ja laittomiin rahavirtoihin, niin kuin totesimme myös taakse mietinnössä. Erityisrahastoista sitten niillä on voitu ohjata kolme miljardia euroa Nämä ovat joustavia hyödyllisiä välineitä, joilla voidaan puuttua kriittisiin tilanteisiin, mutta ne edellyttävät juuri joustavuutensa takia tiukkaa kontrollia, kun määritellään tavoitteet ja niiden toteuttaminen. Olisi myös muistettava, kuinka tärkeää on lisätä jäljitettävyyttä kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen kanssa – Yhteistyö on tärkeä, mutta muistutan, että varojen myöntäminen on alistettava tiukoille, tiukalle valvonnalle. Haluaisin muistuttaa, että tilintarkastustuomioistuin hiljattain julkaisi erityiskertomuksen, jossa tarkasteltiin unionin rahoituksen jäljitettävyyttä koskien näitä kansalaisjärjestöjä. Siinä todetaan, että komissio ei ole ollut toiminut riittävän tehokkaasti ja heikkouksia on löydetty näistä hallinnointimenettelyistä tietojen keruusta eh, alihankintojen kohdalla myöskin. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, tilintarkastustuomioistuinta, komissiota ja EIPtä. Kiitoksia. Thank you very much indeed. Oikein paljon kiitoksia. Seuraava esittelijä on edustaja Schmidt. Neljä minuuttia niin ikään. Arvoisat puhemies, presidentti ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentti on vuonna 2000 2017 käyttänyt 1,9 miljardia euroa. Virhe, virhe oli 1,5 prosentin luokkaa ja on toivottavaa, että tämä on näin alhainen, mutta kun ajatellaan hallinnollista talousarviota, niin virhetaso Eli tuo 0,5 on liian korkea, nolla olisi hieno luku. Viime kuukausien aikana olen pyrkinyt eh, henkilökohtaisesti katsomaan kaikkia Euroopan parlamentin osa-alueita, kollegat tässä suhtautuivat hyvin avoimesti toimiinsa. He toivat kaikki asiat esille, saatoin esittää kysymyksiä ja kysyä kaikkea, mitä halusin. Ja minulla oli sellainen vaikutelma, että sain myöskin hyvin rehellisiä vastauksia. No tietenkään kaikki, mikä kiiltää ei ole kultaa, on niin, että Äh, niissä kohdissa, mistä useimmat kollegat valittelivat, ja yleensä aina ruoka, pyörä, palvelu ja rakennukset, no katsoin näitä tarkemmin. Ja tässä on varmastikin, varmastikin vielä paljon tekemistä, mutta kun nyt puhumme siitä, että olemme esimerkiksi autokuljettajat saaneet mukaan parlamenttiin, niin tämä on varmasti suuri edistysaskel. Kuten sanottu, minä katsoin näitä eri osa-alueita ja Nämä liaison eh, toimistot ovat tässä tärkeimmät kaikki, paitsi minä pitävät niitä melko upeina, mutta kiinteät eh, kulut, matkoja, rakennuksia ja palkkoja varten eivät ole hyvässä suhteessa eh, siinä suhteessa, mitä nämä virastot tässä tuovat. Ja toivoisin, että nämä työntekijät äh, tässä äh, suhtautuisivat tähän vielä tiukemmin ja odotan, että äh, myöskin sosiaalisen median kautta tässä kommunikoitaisiin vielä vahvemmin, koska ei auta, että tässä reagoidaan erinäisiin kampanjoihin, vaan tiedot täytyy antaa niin, että tällaiset valeuutiset eivät löydä minkäännäköistä pohjaa. Ennen kuin näihin ongelma-alueisiin tässä puutun, haluaisin tässä kiittää kaikkia kollegoita kompromissiehdotusten kohdalla nähdään, että yhteistyö oli hyvin rakentavaa, vaikka ei nyt aina oltu samaa mieltä. Kolme suurta ongelmakenttää, kuten melkein joka vuosi ovat eläkerahasto. Meidän täytyy tässä todellakin nyt keksiä jotain. Ja eh, näitä käytettiin silloin, kun eh, mitään eläkevaateita ei vielä ollut. No, ajat ovat muuttuneet, nyt täytyy löytää ratkaisuja ja tässä täytyy ottaa huomioon myöskin niiden jäsenten oikeudet, jotka ovat tehneet näitä maksuja ja myöskin äh, veromaksajien etuja täytyy tässä suojella. No sitten tämä single seat, yksi toimipaikka. No Ranskan kollegat eivät hyväksy sitä, että me puhumme tästä yhdestä toimipaikasta. Tämä on ollut aina jo suuri ongelma, mutta haluaisin tässä vain viitata kustannuksiin yli 21 miljoonaa euroa vuodessa, mitä tämä kaikki maksaa, ja hiilidioksidi päästöistä en tässä nyt edes halua puhua. No sitten kolmas asia ovat nämä yleiset kulukorvaukset. Ja nyt vaikka tässä olisikin eri mieltä, niin kyllä tämä on hyväksyttävissä, eikä voi olla niin, että ainoastaan tällaisista poliittisista pikkurahoista tässä vain puhutaan. No kaiken kaikkiaan tämä on ollut hyvää, mielenkiintoista työtä ja toivon, että parlamentti tässä saa vastuuvapauden myöhemmin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro saa edustaja Koon. Neljä minuuttia niin ikään. Kiitoksia puhemies, arvoisa presidentti Leena, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Muiden instituutioiden taloudenpito 2017 oli tyydyttävää. Ainoastaan muutamia eh, epämääräisyyksiä havaittiin, mutta kuitenkin tässä me otimme tai kiinnitimme huomiota myöskin henkilöstöpolitiikkaan ja esittelijänä minulle oli tärkeää tässä ottaa työolot huomioon, myöskin naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja myöskin työpaikka, eh, kiusaaminen tässä oli tarkoitus ottaa huomioon. On hienoa, että monet suositukset on otettu huomioon ja että myöskin tässä on tapahtunut positiivista kehitystä joka suunnassa. Ulkosuhdehallinto, esimerkiksi hallintomenettelyissä on ottanut edistysaskeleita, varsinkin koulutuksen kautta, asiantuntijoiden kautta ja IT-järjestelmien kautta on edistytty hankintojen osalta ja alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea ovat toimineet esimerkillisesti hallinnollisessa yhteistyössä ja Myöskin esimerkiksi käännöksissä on saatu säästöjä aikaiseksi. Kuitenkin tässä on ollut investointien kerääntymistä varsinkin IT-järjestelmien osalta. Rohkaisen kuitenkin eh, instituutioiden välisen yhteistyön tiivistämistä, mutta se, että vaaditaan näiden budjettien leikkaamista, niin sen, sinä olen eri mieltä. Oikeusasiamies on tehnyt aivan erinomaista työtä ja vaikka työ on lisääntynyt, hän on toiminut entistä tehokkaammin. Minulla on silti sellainen vaikutelma, että mahdollisten säästöjen potentiaali tässä on nyt jo saavutettu ja nyt vaaditaan tiettyjä säästöjä. Tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin ja parlamentin suosituksesta on pyrkinyt eh, eh, eh, työstämään tapaustensa käsittelyä no, viimeis, viimeisimmät uudistukset ja tuomarien määrän, lukumäärän kaksinkertaistaminen ja, ja tapausten lisääntyminen on, ovat kuitenkin asioita, jonka kautta meidän täytyy tähän puuttua edelleenkin. Tilintarkastustuomioistuin on kumppanimme ja se antaa arvokasta tukea meille, kun se osallistuu tapahtumiimme. Ja tätä myöskin kansalaiset tukevat tietosuojavaltuutettu on jatkuvasti kasvava instituutio, joka esimerkiksi tietosuojan osalta on entistä merkittävämmin. Näiden positiivisten kehityskulkujen ohella tänä vuonna on kuitenkin ollut muutamia ongelmatapauksia. Neuvosto eh, ei tunnusta tätä parlamentin vastuuvapauspyyntöä ja kieltäytyi tästä. Me työstämme uutta sopimusta neuvoston kanssa. Sopimukseen ei kuitenkaan ole vielä päästy ja tästä syystä minä pyydän, että lykätään vastuuvapauden myöntämistä ja toivon, että jatkossa tässä edistytään. No, alue, alueiden komiteassa edelleenkin on ongelma edellisen, entisen työntekijän kohdalla, joka on havainnut tiettyjä puutteita alueiden komitean toimessa ja nyt tässä tarvitaan sitten sovintomenettelyä ja sitä on myöskin tuettu ja toivon, että tämä sitten johtaa hyvään lopputulokseen. No, talous- ja sosiaalikomiteassa on ollut tiettyjä ongelmia ja nämä tulivat tietomme. No, yksittäistapaukset pitäisi ottaa huomioon myöskin oikeusasiamiehen työssä, mutta kuitenkin vaadimme, että menettelyjä parannetaan, samoin sääntöjä Sosiaalidemokraattinen puolue on seksuaalisen häirinnän kohdalla nolla torellanssi puolellaan. Tilintarkastustuomioistuimessa oli hyvin vakava tapaus, jossa äh, havaittiin epäsäännönmukaisuuksia kulukorvauksissa ja tässäkin sääntöjä täytyy parantaa ja jäsenvaltioiden läsnäoloa täytyy rekisteröidä budjettivalvontavaliokunta tulee tätä myönteisessä mielessä äh, seuraamaan. Kiitos. Kiitoksia. Minun täytyy vaatia, että pidätte kiinni puheajastanne, koska meillä on äänestykset tulossa kello 17, joten pyydän, että kunnioitatte puheaikojanne. Seuraava esitteli, joka käyttää puheenvuoron edustaja Sarvamaa, neljä minuuttia. Thank you, chair. President. Kiitos puhemies. Herra Leene, tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtaja, komissaari Oettinger – hyvät jäsenet. Aivan aluksi haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta, komissiota, sitten näiden virastojen verkostoa ja parlamentin henkilökuntaa ja sihteeristöä ja toimistojamme siitä hyvästä työstä, jota 2017 vastuuvapausprosessin aikana on tehty. Nämä äh, hajanutetut virastot ovat hyvin näkyviä jäsenvaltioissa ja ne vaikuttavat Euroopan kansalaisten päivittäiseen elämään. Sen takia me pidämme hyvänä sitä, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa on yleisesti ottaen tullut tälle vuodelle hyviä tuloksia. Eli tämä kuudes lausunto annettiin eh, myös siitä, miten maksuja on laillisesti ja säännönmukaisesti noudettu kaikille virastoille 2017 paitsi maksuista koskien EASOa, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastoa. Ja syy siihen, että tämä lausunto, missä ei annettu puhteita papereita, niin tämä johtui lähinnä siitä, että mitä tuli julkisiin, äh, julkisiin hankintoihin ja rekrytointiprosessiin. Kuitenkin siellä pyritään suuriin uudistuksiin ja äh, avoimesti menemään kohti äh, hallintojärjestelmää, joka toimii läpinäkyvämmin. Ja sen takia me ehdotimme, että vastuuvapaus annetaan kaikille virastoille paitsi EASOlle, jos, jolle ehdotettiin, että vastuuvapautta siirretään pidemmälle. Ja haluaisin esittää kahdeksan horisontaalista huomiota. Ensimmäinen on se, että me pyydämme, että virastot jatkossakin toteuttavat budjettia niin, että käytetään sellaisia indikaattoreita, jotka todella näyttävät miten on toimittu, minkälaisia tuloksia tulee, jotta voitaisiin lisäarvoa tuottaa toiminnalla. Sitten pyydämme, että komissio ja verkosto ja erilliset virastot toimisivat yhdessä vuoden 2020 monivuotisen rahoituskehyksen jälkeenkin. Kolme. Me pyydämme, että tilintarkastustuomioistuin ja komissio ehdottavat ja nimeävät miten näitä varoja siirretään seuraavalle vuodelle ja niin, että olisi selkeät suuntalinjat budjettiasioissa. Sitten neljä, myöskin pyydämme, että komissio tulevina vuosina automaattisesti antaisi vastuuvapauden koskien budjettia ja henkilökuntaa koskien näitä 32 virastoa. Sitten tietyissä virastoissa on hankintapuolella tiettyjä ongelmia ja olemme pahoillamme siitä, että hallinnollista taakkaa on tullut kovasti yksistä sektorilta lisää virastoille. Sitten virastojen pitäisi jatkossakin jatkaa hyvää työtään toimiessaan niin, että, että esimerkiksi häirintätapauksia ei olisi. Ja sitten myöskin toivomme, että seuraavanakin vuonna, kun vastuuvapaus on annettu, niin mennään tähän suuntaan. Ja odotan innolla sitä keskustelua, joka tapahtuu nyt. Ja on kiva, että keskustelemme asiasta näin päivänvalossa eikä vasta keskiöllä. No, valo ei tänne kuitenkaan pilkkistä. Seuraavana edustaja Labadova, neljä minuuttia vážené dámy a pánové. Úvodem mi dovolte poděkovat mým kolegům. Kiitoksia haluaisin aluksi kiittää kollegoitani tilintarkastustoimijoista ko- komissiota ja tietenkin yhteisten yhteisyritysten edustajia olen oikein tyytyväinen siitä, että 2017 vastuuvapausharjoitus onnistui rahoitusnäkökohtien osalta ja myös ajatellen tuloksellisuutta ja, ja tuloksia. Olen oikein tyytyväinen tästä yhteistyöstä. Tuo tuloksellisuustarkastus yhteisyrityksissä on hyvin tärkeä, koska se vaikuttaa meidän jokapäiväisiin elämäämme riippumatta siitä, onko kyseessä unionin budjettiin käyttäminen vai yksityisen pääoman käyttö tai eh, joka tapauksessa tutkimuksesta kehitystä tällä rahoitetaan 2017 Tälle alalle kohdistettiin 2,1 miljardia euroa, joka on noin prosentti budjetista 700 henkilöä oli tässä työllistettynä ja tarkoituksena oli äh, kehittää tutkimusta ja innovointia ja parantaa teollisuuden kilpailukykyä ja vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin. Yhteysvirastoilla on merkittävä rooli, kun luodaan linkkejä kumppaneiden välillä ja luodaan pitkään säilyviä yhteistyöverkostoja. Julkisen ja yksityisen sektorin mukaan ottaminen näihin yhteisyrityksiin on tehokas tapa kehittää Euroopasta tutkimusta. Yhteisyritykset toteavat, että jos Euroopan varat ja yksityinen pääoma yhdistetään, tu, hyvään me Euroopasta voi tulla merkittävä tutkimuksen toi, toimia. PK-yritykset ovat erittäin tärkeitä näissä yritys, yhteisyrityksissä. Olen oikein iloinen siitä, että yhteisyritykset tukevat PK-yritykset. Toivon, että ne ovat yhä enemmän mukana tulevaisuudessa. On hyvin positiivisesta se, että Horisontti 2020 ohjelmassa on mukana tällä kertaa myös nämä tuloksellisuusindikaattorit. Haluaisin onnitella yhteisyrityksiä, koska suurin osa niistä on nyt vuonna 2017 saavuttanut ja jopa ylittänyt nämä avain tavoitteet Yhteisyritysten tehokkuus on osoitettu kulut ovat alle 5 prosenttia. Tämä on osoitus puhtaasta organisaation rakenteesta useimmissa Useimmat eh, hakkuumenettelyt aloitettiin eh, asiallisesti ja, ja nämä aikamäärät olivat lyhyempiä kuin ITER ja fuusioenergia yhteisyritysten kohdalla. On todettava, että nämä, tämä viimeisin yhteisyritys on saavuttanut seitsemän yhdeksästä virstapylväistä, jotka vahvistettiin vuonna 2017 ja 32 tavoitetta on saavutettu ainoastaan Excel-yhteisyrityksen tapauksessa. Itin tarkastus tuomioistuin antoi lausunnoissa oli huomautuksia, jotka koskevat näitä maksuja. Tämä on tulosta edellisen yhteisyritys Artemiksen perinnöstä ja se koskee edellistä rahoituskehystä. Haluaisin kiittää kaikkia mukana olijoita sidosryhmiä ja haluaisin onnitella yhteisyrityksiä näistä tuloksista. Yksimielisen budjetin valvontavaliokunnan päätöksen mukaisesti haluaisin pyytää, että hyväksyttäisiin näiden kaikkien yhteisyritysten vastuuvapaus. You have the floor. Sitten neuvoston puolesta puheenvuoro. Thank you. So, thank you. So. Um, Hyvä puhemies. Pieni hetki vielä, ministeri. Voisivatko vieraat olla hiljaa, että voimme jatkaa keskustelua? Niin minulle on suuri ilo olla tässä keskustelussa mukana tänään, kun keskustellaan vuoden 2017 EU-budjetin täytäntöönpanosta. Ja kun nyt on tämä vastuuvapausmenettely, joka on siis artiklan 319 mukainen. Neuvosto pitää hyvin tärkeänä tätä vastuuvapausmenettelyä ja on tärkeää, että EU-varat, EU-varoja käytetään niiden sääntöjen mukaan, joita on, ja että kulutus noudattaa moitteetonta varainhoitoa. 20. päivä helmikuuta kollegani Luminita Ovovesku, joka on pysyvä edustaja niin sai olla mukana talousarvion valvontavaliokunnassa, jossa suositeltiin, että komissio saa vastuuvapauden. Ja tänään asiasta äänestetään täysistunnossa ja siellä vahvistetaan ää, talousarvion valvontavaliokunnan suositus Toisaalta neuvosto pitää hyvänä sitä, että tilintarkastustuomioistuin antaa varauman sisältävän lausunnon koskien maksujen säännönmukaisuutta. Ja myöskin on vähentynyt, se, tämä virhetaso on vähentynyt viime vuosina, tämä on hyvä asia. Mutta sitten toisaalta on huono asia, että yleinen virhetaso on yhä 2,4 prosenttia, 2 prosentin raja-arvon yläpuolella siis. Ja tämä koskee monia politiikan aloja. Vuosi 2017 oli erityisvuosi, sillä se on tässä rahoituskehyksen keskivaiheilla – ja se myöskin muuttaa sitä, miten, miten tämä valvontakehys toimii. Tämä on kohesiolle tärkeä asia. Ja tässä on myöskin katsottu sitä, miten jäsenvaltiot ovat antaneet toimintapaketteja nykyistä toimintakautta varten. Vuonna 2017 siis tämä yleinen virhetaso laski jo neljättä vuotta peräkkäin. Näin ollen hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä jäsenvaltiot ja komissio ovat pystyneet parantamaan. Tätä hyvää työtä tulee jatkaa. Tietysti parantamisen varaa aina on, erityisesti mitä tulee äh, siihen, miten korvauspohjaisia maksuja annetaan. Yhä säännöt ovat hyvin monimutkaisia, sekä hyödyn, edunsaajille seurata, että sitten miten viranomaiset voivat niitä tarkastaa. Sen takia on tärkeää, että on tällainen ennakoitavissa oleva ö, sääntökehus. Ja samalla tavalla neuvosto ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen suositukset, miten budjetteja täytäntöön pannaan. Tarkoituksena on myös, että budjetilla saadaan tuloksia aikaiseksi päästään kohti EUn tavoitteita. Euroopan veronmaksajien täytyy nähdä, että heidän rahansa eivät mene hukkaan, vaan että näillä varoilla saadaan muutoksia aikaan. Sen takia halutaan, että indikaattorit ovat selkeitä e, sille, miten EU-budjetti toimii. Ja otetaan huomioon tällaiset erityisohjelmat ja myös laajemmat laajemmat poliittiset tavo- poli- tai näiden toimenpiteiden tavoitteet. Ja tuomioistuimen täytyy jatkossakin pystyä jatkamaan työ, tärkeää työtään myös arvioidessaan virhetasoja sekä nykyisessä rahoituskehyksessä että tulevassa. Tämä on erityisen tärkeää otsakkeessa kolme, turvallisuus ja kansalaisuus, ja neljä, globaali Eurooppa, sillä näissä kulut ovat yhä enemmän tärkeitä poliittisesti. Myöskin neuvosto löysi tiettyjä huolenaiheita budjetista, eli äh, maksamatta olevia budjettisitoumuksia äh, on vielä, ja neuvosto toivoisi, että komissio parantaisi näitä maksuarvioita tuomioistuimen suositusten mukaan. Tämä koskee myös rahoitusinstrumenttien käyttöä. Tämä on hyvin tärkeää ennustettavuuden ja läpinäkyvyyden äh, lisäämiseksi EU-rahoituksessa. Äh, parlamentti ja neuvosto ovat äh, yleensä samaa mieltä näistä asioista ja me, haluamme, me pidämme hyvänä parannuksia ja haluamme jatkossakin nähdä tuomioistuimen ja komission ja jäsenvaltioiden hyvää työtä. Meidän täytyy lähettää selkeä signaali Euroopan kansalaisille ja veronmaksajille, että te, teidän varojanne käytetään vastuullisella ja näky, läpinäkyvällä tavalla. Kiitoksia, hyvä ministeri. Sitten komissio. Komission jäsen saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, esittelijät ja parlamentin edustajat, arvoisa tilintarkastustuomioistuimen presidentti, neuvoston puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä haluan kiittää aivan aluksi kaikkia niitä, jotka ovat ottaneet osaa tähän rakentavaan vastuuvapausmenettelyyn tässä edustaja Ajala Sender ja hänen kollegansa budjettivalvontavaliokunnasta ovat olleet tässä johtoasemassa. Mielestäni tämä on erittäin pätevä mietintö ja haluan niin ikään kiittää myöskin Euroopan tilintarkastustuomioistuinta, joka on meille jatkuva rat, neuvoa antava elin. Ja se antaa meille neuvoja ja tapauskohtaisesti niitä myöskin sitten seurataan. Ja se on nyt meidän työtämme tässä arvostanut kovasti. 2017 varainhoitovuosi on viimeinen vastuuvapaus vuosi, josta täytyy päättää tämän vaalikauden aikana. Ja haluan kiittää tässä edustaja Gresleä ja äh, talousarvion valvontavaliokuntaa, koska he ovat toimineet erittäin rakentavalla tavalla tässä tehtävässä. Haluaisin tässä nyt tämän viiden vuoden työstä hiukan puhua. Viimeisten vuoden aikana me olemme taloudenpitoa parantaneet operatiivisella tasolla komissio, mutta myöskin parlamentti, neuvosto ja tilintarkastustuomioistuin yhtä lailla. Me olemme tässä tuloksellisuutta vahvistaneet ja parantaneet. Rajallisilla varoilla olemme pyrkineet täyttämään rajalliset prioriteetit ja olemme myöskin saaneet aikaiseksi lisäarvoa. Tämä on tärkeää myöskin, kun ajatellaan seuraavaa sukupolvea ja eurooppalaisia ohjelmia. Tarkoituksena oli yksinkertaistaa säädöksiä ja helpottaa loppuedun saajien elämää hankkeiden täytäntöönpanossa siten, että käytetään yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. Ja nyt sitten vastuuvapaus on tässä yksi kulmakivi. Edustaja Gressle on ollut merkittävässä asemassa tässä. Tämä on perusta yksinkertaistetuille ohjelmille seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä me olemme parantaneet taloudenpitoa. Virhetaso on melkeinpä puoliintunut ja on noin 2,4 prosentissa ja me pyrimme tekemään kaikkemme, jotta tuo arvo kehittyy edelleen alaspäin niin, että veronmaksajien edut saadaan huomioiduksi. Budjetin suojaa on parannettu ja myöskin ennaltaehkäisy ja korjauskehys on saatu aikaiseksi. Me olemme parantaneet hallinto- ja valvontajärjestelmiä. Olemme tehneet myöskin paljon, jotta jäsenvaltioiden hallintoa saadaan kehitettyä, jotta niiden työmme on ikään kuin perusta meidän työllemme. Se, että tilintarkastustuomioistuimen viimeisen parin vuoden aikana ei ole antanut kielteistä lausuntoa, vaan varoman sisältävän lausunnon on osoitus siitä, että tässä on parannusta tapahtunut. Me olemme kehittäneet myöskin raportointiamme integroidulla äh, paketilla ja tämä liittyy äh, eri hankkeisiin ja varainhoitoon ja sen suojelemiseen. Ja tämä antaa kattavan kuvan koko vastuuvapausmenettelystä. Teidän vaatimuksenne ja tilintarkastustuomioistuimen suositukset on komission ehdotuksissa otettu huomioon seuraavaa monivuotista rahoituskehystä ajatellen. Se, että voidaan varmistaa, että verorahoja käytetään järkevällä tavalla ja että tämä tuo kansalaisille myöskin etua, on edelleen työmme keskiössä. Ja neuvottelut seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana ovat nyt merkittävä tekijä tässä. Teidän mietintönne, hyvät naiset ja herrat, antaa selkeän kuvan varainhoito vuodesta 2017 niistä yleensä myönteisistä kehityskuluista, joita tässä on ollut EU:ssa. Me haluamme entistä enemmän tehdä selväksi kansalaisille, mikä lisäarvo eurooppalaisella talousarviolla on meille kaikille päivittäisessä elämässämme. Talousarvio on melko pieni, mutta hyvinkin tehokas jotta saamme aikaiseksi lisäarvoa ja sellaisia tuloksia, joita jäsenvaltio eh, ei voisi yksin tai vain kalliimmalla saavuttaa. Ja tehokas infrastruktuuriverkosto rautateille, teille, energialle, digitaaliselle infrastruktuurille, työpaikat nuorille, energiaa, toimitusvarmuudet, sisämarkkinat ja digitaaliset sisämarkkinat, tutkimus, myöskin suuressa mittakaavassa pk-yritysten vaatimukset. Ja näihin kaikkiin liittyy eurooppalainen ja eurooppalaisessa tiimissä me voimme nämä saavuttaa. Mietintö ottaa myöskin sellaisia osa-alueita huomioon, joissa on parantamisen tarvetta. Ja tässä haluan ottaa muutaman esille. Ne eurooppalaisten varojen käyttöaste on ensimmäinen 2014, 15, 16 monivuotisen rahoituskehyksen osalta varoja käytettiin vain hyvin hitaasti. Tämä on viime, viimeisten vuosien aikana parantunut merkittävästi ja nyt sitten on saavutettu suunniteltu rytmi. Me teemme kaikkemme, jotta tämä kehitys 2021 ja 2022 yksinkertaistusten ja aikaisemman budjetin hyväksynnän kautta saadaan vähentymään. Niin toiseksi me toivomme, että veronmaksajien rahoja käytetään hyvällä tavalla ja budjetin käyttökehys on kehittynyt melko lailla ja OECD on tämän vahvistanut säännönmukaisesti. Me ehdotamme myöskin muita seuraavia askeleita monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Tarvitsemme tietoja niin, että voimme osoittaa tuon lisäarvon olemassaolon. No sitten virhetaso kolmanneksi. Me teemme kaikkemme, jotta virhetaso menee enemmän alaspäin. Hankkeiden täytäntöönpanon ja kaikkien valvontatoimien jälkeen jäljelle jäävä virhetaso on alle 2 prosenttia. Tuon saavutimme 2017 ja toivomme, että se on pohjana myöskin budjetin toimeenpanolle jatkossa. Sitten eturistiriidat seuraavaksi. Tässä kunnioitan parlamenttia ja varsinkin budjettivalvonnan valiokuntaa siitä, että se on tiukentanut määräyksiä eturistiriitoihin liittyen. Me otamme nyt sellaisia askeleita, että pyrimme auttamaan jäsenvaltioita miten näitä eturistiriitoja käytetään uudessa varainhoitoasetuksessa ja miten jäsenvaltioiden tasolla näitä tarkastuksia voidaan toteuttaa. Pyrimme myöskin tätä valvonnan. 10. No, huhtikuuta meillä on suuri konferenssi tähän asiaan liittyen ja pyrimme siellä puhumaan jäsenvaltioiden kanssa konkreettisista toimenpiteistä, joihin täytyy ryhtyä eturistiriitojen kohdalla. Ja pyrimme sitten käymään keskustelua myöskin parasta käytänteistä. Parlamentti on sydämellisesti tervetullut tuohon ja toimimaan aktiivisesti myöskin tämän konferenssin puitteissa. Kuten tiedätte, hyvät naiset ja herrat, komissio tarkastaa ne toimet, jotka liittyvät tähän Tsekin tasavaltaan liittyvään eturistiriitaan – pyrimme tarkastelemaan tätä hyvin intensiivisesti ja tarkkaan. Haluaisin tässä viitata siihen, että on tärkeää, kun ajatellaan niitä toimia, jotka ennen uutta varainhoitoasetusta jäsenvaltioissa ovat voineet tapahtua, ja myöskin ne toimet, jotka tapahtuvat tämän jälkeen, niiden välillä täytyy tehdä ero. Me kuitenkin tulemme tarkastelemaan molempia ajanjaksoja, eli tuon elokuun alun jälkeistä ajanjaksoa ja sitä elätävää ajanjaksoa. Tammikuussa me äh, ryhdymme käymään läpi vastuuvapaustarkastuksia eri pääosastojen kanssa ja nämä jatkuvat edelleen. Ja me haluamme tässä tarkastella, että onko eturistiriitoihin liittyvät kysymykset tässä otettu huomioon. Kyse on siis ajanjaksosta 2012-2018. Mitä tulee ajanjaksoon viime vuoden elokuun toisen päivän jälkeen, niin me pyysimme Tsekin pääministeriltä ilmoittamaan, mihin kohdennettuihin toimenpiteisiin hän ja hallituksensa aikovat ryhtyä, jotta eturistiriöihin puututaan ennaltaehkäisevästi. Ja pyysimme häntä ryhtymään tietoihin toimenpiteisiin. No tällä hetkellä me olemme sitten saaneet vastauksen. Tässä korostetaan niitä toimenpiteitä, joihin hallitus pyrki ryhtymään sellaisissa tapauksissa, jotka objektiivisesti voidaan nähdä eturistiriitoina. Pääministeri äh, vastauksessaan kirjoitti, että hän vetäytyy esirahastosta ja päätöksen teossa hän on edelleen mukana. Ja tältä pohjalta komissio tulee pian sitten tekemään omat johtopäätöksensä. Muistuttaisin teitä siitä, että komissio tällä hetkellä ei maksa eurooppalaista rakenne- ja investointirahastosta rahaa hankkeille, jotka liittyvät Agoferiin tai Tsekin tasavallan vastaaviin hankkeisiin ennen kuin tämä tilanne on täysin tarkistettu. Tsekki viranomaiset ovat saaneet tietoa tästä ja tarkastelevat näitä hankkeita. Tämä on ennaltaehkäisevä toimenpide, jonka tarkoituksena on suojella eurooppalaista budjettia. On tärkeää toimia johdonmukaisesti, mutta myöskin objektiivisesti. Ja kun ajatellaan Tsekin viranomaisten analyysiä, niin pohdimme, että pitääkö nyt vielä jotakin tehdä ennen kuin tässä mitään tuomioita jaetaan. Tässä on tarkoitus ryhtyä tiettyihin toimenpiteisiin, mikäli havaitaan, että määräyksistä ei ollut pidetty kiinni. Me aiomme ryhtyä toimenpiteisiin budjetin suojelemiseksi ja myöskin tässä äh, ryhdytään suojaviin korjaaviin toimenpiteisiin menneisyyden virheiden osalta. Tulemme kertomaan tästä myöskin parlamentille. Viime vuoden joulukuussa kerrottiin, että huhtikuussa tulen budjettivalvontavaliokuntaan vierailulle ja olen myöskin valmis tekemään tämän vaalien jälkeen heinäkuussa, syyslokakuussa, kun puhutaan näistä tarkastuksista ja toimenpiteistä, niin olen valmis niistä kertomaan teille sitten aivan ensimmäiseksi. No sitten seuraava kysymys. Eli nämä nimitykset korkeisiin virkoihin viime vuonna. Ne ovat myöskin osa niitä mietintöjä. Haluaisin tässä viitata keskusteluun viime syyskuulta, jota kävimme osallisten kanssa. EU-toimielinten edustajat saattoivat esittää sen, miten toimenpiteet toimeenpannaan ja saattoivat verrata, miten tämä tapahtuu. Eli siis parhaita käytänteitä verrattiin. Kaikki, kaikilla elmillä on se tavoite, että pätevyyksien ja kautta on tarkoitus nimittää näitä henkilöitä. Pääsihteerin, komission pääsihteerin nimitys on aivan erityisen mielenkiintoinen asia teille tässä mietinnössä. Nimityksen jälkeen parlamentti on esittänyt paljon kysymyksiä ja julkilausumia myöskin oikeusasiamiehelle. Me olemme tehneet yhteistyötä komissiossa, olemme pyrkineet tarkkaan ja korrektisti vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin ja antamaan kaikki asiat tiedoksenne. Meidän ja minun kantani on edelleen se, että nimitys on ohjesäännön lakien ja kaikkien säädösten mukainen. Pääsihteeri on toimessaan säädöstämme mukaisesti ja tulee näin tekemään jatkossakin. Puheenjohtaja ja kaikki komissaarit eh, luottavat hänen pääsihteerillä on kaikki pätevyydet ja kokemus, mikä on tarpeen tämän tehtävän hoitamiseen. Tarkoituksemme ei ole tässä muuttaa päätöstämme. Tämä ei myöskään ole mahdollista, niin kuin viime vuoden huhtikuussa tässäkin talossa tunnustettiin. Tällaista nimitystä ei voida enää purkaa. Minä kyllä ymmärrän kysymyksenne, varsinkin kun ajatellaan avoimuutta, ma- mahdollisuuksia, oikeudenmukaisuutta. Nämä ovat minullekin tärkeitä ja tässä hengessä tulen myöskin ehdottamaan, että äh, korkean tason virkoja tässä esitetään haettavaksi. Olen varmaa, että komission tämänhetkiset menetelmät, jotka pohjautuvat ohjesääntöön ja lakeihin, ovat vakaa kehys sille, että voimme nimittää näitä henkilöitä näihin korkeampiin virkoihin. No sitten vielä viimeinen virke EMG-tapaukseen, josta edustaja Sender puhui hetki sitten. Komissio on tehnyt yhteistyötä IMGn kanssa. Tässä on tarkoitus ollut toimeenpanna kehityshankkeita. Viime vuonna tästä käytiin keskustelua budjettivalvontavaliokunnassa ja nyt sitten tässä tämä asia on viety oikeuteen ja tuomioistuin ei ole tukenut komission kantaa, joten komissio itsestään selvästi tulee nyt seuraamaan tätä päätöstä me tulemme nämä maksamatta jääneet maksut toimittamaan IMGlle. Ja kun ajatellaan tulevaa mahdollista yhteistyötä IMGn, IMGn kanssa, niin tulemme sen tarkastamaan myöskin lainsäädännön pohjalta. Hyvät naiset ja herrat, nyt tässä parlamentin vaalikauden lopuksi te olette konkreettisesti ja menestyksekkäästi olleet mukana tekemässä tätä budjettia. Kun ajatellaan ajatellaan eri tekijöitä, esimerkiksi petosten torjuntaa. Mietintöluonnos, joka meille on tänään esitetty, siinä on konkreettisia vaatimuksia, ja me otamme komission aiheen hyvin vakavasti budjettivalvontavaliokunnalle. Tulen syksyllä kertomaan sitten seuraavista toimenpiteistä. Teidän työnne oli intensiivistä ja se kantaa myöskin hedelmää. Kiitokset tästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Koska tämä on viimeinen mahdollisuus puhua vastuuvapauksista, haluaisin kiittää teitä hyvin kollegiaalisesta ja rehellisestä yhteistyöstä. Thank you, Commissioner. Oh, I think that... Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Varmasti kuulitte, kun jo kuinka parlamentti teitä arvosti tässä. Presidentti Leenet, tervetuloa takaisin, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvä komission jäsen Öttinger, arvoisa puheenjohtajavaltion edustaja. Koska tämä ennen vaalikauden loppua on tilintarkastustuomioistuimelle viimeinen mahdollisuus käyttää puheenvuoro täällä täysistunnossa, haluaisin tänään kiittää kaikkia kumppaneitamme, budjettivalvontavaliokuntaa, sen puheenjohtajaa Ingeborg Gressleä, esittelijöitä, komission jäsen Öttingeriä, hänen palvelujaan, neuvoston puheenjohtajavaltiota, hänen työryhmänsä, loistavasta yhteistyöstä koko vaalikauden aikana ja myöskin tämän vuotisen vastuuvapausmenettelyn aikana. Teidän kontrollivalvontatoimintanne ei ehkä ole aina niin näkyvää kuin lainsäädäntötyönne, mutta se on kuitenkin yhteisten etujen keskiössä. Olen kuitenkin varma, että monille kansalaisillemme on yhtä merkittävää, että EU-lakia sovelletaan korrektisti ja että verovarat käytetään oikealla tavalla. Vastuuvapauspäätökset, joita parlamentti tulee hyväksymään heti tämän keskustelun jälkeen, eivät koskaan ole ikään kuin avoin valtakirja, vaan he ovat osa pidemmän aikavälin yhteistyön, yhteistyöprosessia – Sopimuksesta käy selvästi ilmi, komissio on oikeudellisesti velvoitettu ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin, jotta parlamentin huomiot vastuuvapauskysymyksissä otetaan huomioon ja samoin neuvoston näkemykset. Te varmasti ymmärrätte nyt näkemyksemme tässä vuosikertomuksessa ja erityiskertomuksessamme vuodelle 2017. Kuten 2016 me annoimme rajoitetun tarkastuskertomuksen EU menoille. Meidän näkemyksen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että lasi on puoli täysi. Ja se on vahvistus myönteiselle kehitykselle siitä tavasta, miten komissio ja jäsenvaltiot hallinnoivat EU-varoja. Niin haluaisin tänään nyt sitten tässä tarkemmin tarkastella neljää asiaa. Mitä tulee tulosteksilustarkastuksimme, Haluaisin tässä kiittää Euroopan parlamentin jäseniä siitä, että he ottivat myönteisesti vastaan erityiskertomuksemme suositukset. Tämä on se tapa vaikuttaa siihen, että Euroopan unionin poliitikkoja ja ohjelmia voidaan parantaa. Haluaisin myöskin korostaa, että me, tilintarkastustuomioisten jäsenet ja henkilökuntamme, olemme käytettävissänne näiden kertomusten ilmestymisen jälkeen. Kääntykää puolemme, jos haluatte lisätietoja tai tarkennuksia. Me olemme täällä, jotta voimme tukea teitä, teidän tuessanne Euroopan parlamentin jäseninä. No sitten toinen asia. Näistä maksamattomista määrärahoista, eli niin sanotut rallit, resta ligideemä, voimme todeta, että parlamentti on tästä yhtä huolissamme kuin me. Kun viime lokakuussa olin täällä, lupasin teille, että tu- tutkin tätä ongelmaa vielä. Tästä syystä onkin hienoa, että me olemme nyt päättäneet analyysin tässä suhteessa. Ja kun ajatellaan tätä 260 miljardin huippulukemaa näistä ralleista vuodelta 2017 on valotettu Rova Turtleboom tulee yhteisessä kokouksessa toinen huhtikuuta esittelemään meille tämän analyysin. Kolmas asia. No sitten vaatimuksenne komissiolle, että virhetasojen laskemiseksi käytettäisiin tilintarkastustuomioistuin menetelmiä ja että myöskin molemmat elimet tekisivät sopimuksen tässä, niin haluan toistaa, että me olemme tässä kysymyksessä täysin samaa mieltä me olemme tiivissä yhteistyössä komission yksittäisten pääosastojen kanssa, jotta voimme tarkistaa, miten pitkälle ja milloin tämä voisi tapahtua. Herra Oettinger tulee ehkä myöhemmin vielä ottamaan tähän kantaa. Ja haluaisin nyt jo heti tässä kiittää häntä ensimmäisistä positiivista kontakteista tässä kysymyksessä. Me näemme nyt seuraavien viikkojen ja kuukausien edistysaskelien kautta, että näin tapahtuu ja tämä on myöskin meidän etujemme mukaista. No, nyt haluaisin tässä myöskin mainita muutaman kohdan, joista neuvosto puhuu suosituksessaan. Totta kai on myöskin meidän tavoitteemme antaa yksityiskohtaista tietoa, varsinkin siellä, missä se on kaikkein tärkeintä, ja tehdä tämä myöskin soveltuvin kustannuksin. No se, miltä tilanne näyttää nyt, vuosikertomukselle tarvitsemme jo melkein puolet resursseistamme. Tämä on erittäin korkea prosenttiosuus. Ja mitä lähempänä olemme tuota rajaa, niin sitä enemmän tarvitaan työtä, jotta edes tässä voidaan eteen Viimeisten vuosien aikana olemme parantaneet riskianalyysiämme ja painopistealueemme on niillä osa-alueilla, missä on kaikkein korkeimmat riskit. No samanaikaisesti kyse on siitä, että saadaan edellytykset sille, että yksityiskohtaiset tiedot, joita toiset tarkastajat ovat jo esittäneet, voidaan vahvistaa. Tällä hetkellä pyrimme varmistamaan, että nämä tiedot ovat soveltuvaa laatua. No, yksi esimerkki on äh, muuttunut lähestymistapamme kohesion osalta. No, uutta tässä oli se, että valvonta ja tarkistukset toteutettiin, joista aikaisemmin olivat vastuussa menoista vastaavat toimistot. Ja, ja me otimme omassa arvioimassa nämäkin tulokset huomioon. Tällä uudella lähestymistavalla me haluamme antaa teille laajempaa tietoa siitä, miten EU-varoja hallinnoidaan ja että myöskin vastuussa oleva hallinto raportoinnissaan on velvoitettu tähän Myöskin tavoitteemme on saada parempaa maantieteellistä ja rahastokohtaista tietoa EUlle. Tarkoituksemme on nyt käyttää tätä lähestymistapaa kaikissa budjettikohdissa, missä se voidaan tehdä kustannustehokkaasti ja missä tulokset ovat myöskin luotettavia. Neljänneksi, no sitten vielä huomio yhteistyöstä Euroopan keskuspankin kanssa josta se puhuu päätöslauselmassaan. Mitä tulee eh, keskuspankin eh, dokumenteista, joita me tarvitsemme tarkastustyössämme, eh, niin tässä ainakin tilanne on parantunut. Nyt keskuspankki vakavasti haluaa käydä keskustelua kanssamme yhteisymmärrysmuistion luonnoksesta, jonka me olemme lähettäneet keskuspankille jo yli vuosi sitten. Minä uskon, että tämä kehitys ja varsinkin se tuki, mitä me tästä talosta olemme saaneet tässä, on ollut tärkeää. tarkoituksemme on nyt mahdollisimman nopeasti käynnistää keskustelut, jotta prosessi saadaan päätökseen mahdollisesti ennen kesätaukoa. Vetoan kuitenkin teihin, että seuraatte tätä tapausta edelleen ja mahdollisesti sitten seuraavalla vaalikaudella toimitte myöskin lainsäädännön puolella, mikäli vuoropuhelu keskuspankissa ei johda mihinkään hyvään lopputulokseen. Ja myöskin mandaattimme rajoittaminen pankkivalvonnassa olisi asia, josta pitäisi käydä keskustelua. No, hyvät naiset ja herrat, nyt viimeinen asia. Kun nyt kampanjointi Eurooppa-vaaleissa 27 jäsenvaltiossa tulee käynnistymään seuraavien viikkojen aikana, ja ehkä kyse onkin kaikkein tärkeimmistä vaaleista, haluaisin tässä nyt kertoa kaikille parlamentin jäsenille, riippumattomista tarkastustyöstä, jota me tarjoamme. Haluamme, että tämä on vapaasti käytössä. Me katsomme eteenpäin lukuisissa lausunnoissamme, joita helmikuussa teille esitimme lyhyempänä versiona ja jossa pohdimme näkemystäne tulevasta rahoituskehityksestä siihen liittyvistä ohjelmista. Tilintarkastustuomioistuin katsoo myöskin taaksepäin vuosikertomuksessaan ja näissä erityiskertomuksissa, jossa on lukuisia kritiikkikohtia, mutta myöskin paljon menestystekijöitä ja hyvin toimivia toimenpiteitä. No, tässä nyt tarkastajana me halua ainoastaan valittaa kysymyksistä, haluamme rakentavasti vaikuttaa siihen, että asiat paranevat silloin, kun näemme, että tämä on järkevää ja tarpeellista. Kiitoksia tarkkaavaisuudestanne. Olemme nyt jääneet my- jälkeen aikataulusta näiden perusteellisten puheenvuorojen jälkeen, joten en pysty antamaan mitään ylimääräisiä puheenvuoroja ja olen, joudun pitämään tiukkaana huolen puheajoista. En voi valitettavasti antaa tässä yhtään myöden. Ensimmäinen puhuja valiokuntien puolessa, puolesta on edustaja Jill. Olkaa. Good to see former colleague, uh, On mukava nähdä entinen kollega Leene täällä.